No niin, ja seuraavaksi meillä on suositusluonnos liittyen neuvoston päätökseen, joka muuttaa päätöstä 2376 EY Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liittyen ehtyyn perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanoon edellyttämistä säännöksistä. Te olette tämän uskot minulle tehtäväksi. Ja nyt kerron vähän, mihin suuntaan haluaisin tässä mentävän. Kun rahasto aikanaan luotiin, se sai ehtyn varat käyttöön se kaksi miljardia euroa. Ja kun tässä järkevästi niitä on sijoiteltu, niin joka vuosi lähes 40 miljoonaa tuotta on saatu Ja se on mennyt tutkimukseen 72 prosenttisesti teräkseen ja loppu lihiileen. Mutta korothan nyt ovat laskemaan päin olleet aika lailla, mikä tuskin on nyt huomaamatta. Ja siksipä tuotto on 26-27 miljoonaa ollut paitsi mitä tavallisesti 40 miljoonaa. Eli mitä voidaan tehdä? Minä ehdottaisin, että käytettäisiin ne sitoumukset, joita ei ole vielä käytetty, mitä on tavallaan ikään kuin varauksissa, niin että päästään tutkimuksissa 40 miljoonaan ja näin korvataan se leikkaus koron laskun takia perustuen kahteen miljardiin. Ja mitä minulle nyt on kerrottu, ja jos niitä voi uskoa, mitä alan ammattilaiset ovat kertoneet, ulkos hiil, teräksen kohdalla tarvitaan korkealaitusta terästä ja siinä tarvitaan paljon tutkimustyötä taustalla. Ja PROM, FH PROMS, siis teräs, hiilessä yhtä lailla – Jotkut ehkä ovat hämmästyneet, että hiiltäkin tutkitaan vielä. Kuitenkin tärkeää, että päästään päästöistä eroon hiiltä käytettäessä. Siksipä olen sitä mieltä, että puolamme tätä ehdotusta, joka meille on tehty. Tämä oli tämä mietintöluonnos. Ja pyydän nyt teidän huomautuksianne. Parole. Kuka haluaa puheenvuoron? Olkaa hyvä. Muchas gracias por... Kiitos paljon puheenvuorosta puheenjohtaja. Olen QE-ryhmän äh, äh, varjoesittelijä ja meidän mielestämme teknisesti, kun puhutaan äh, budjettiulottuvuudesta, hyväksymme sen, että ää, äh, ehtyn ää, äh, päätöstä voidaan tätä kautta muuttaa. Tutkimustarkoituksestahan on kyse, mutta haluaisimme ehkä enemmän rahojen käytölle sitten poliittista painotusta. Ja kun puhutaan erityisesti kahdesta alasta, nimittäin hiilestä ja teräksestä, jotka tällä hetkellä ovat äh, aivan keskeisen tärkeitä monistakin syistä, ennen kaikkea hiili. Tällä hetkellähän Euroopan unionilla on äh, hyvin voimakas kansainvälinenkin sitoutuminen hiilestä luopumiseen ja äh, siihen, että hiilestä luovutaan energian lähteenä. Komissiohan on tähän suuntaan ottanut yhä useampia askeleita ja me emme usko, että mainitut teknologiat, joita rahastosta subventoidaan, kuten esimerkiksi hiilineulit tai puhdas hiili, eivät ole kestäviä todellisia ratkaisuja ilmastokysymyksen, ilmasto-ongelman ratkaisemiseksi ja energiamuutoksen aikaansaamiseksi. Meidän mielestämme nämä teknologiat ovat vääriä ratkaisuja ilmasto muutoksen torjunnassa. Toiseksi kun puhutaan sitten terästeollisuudesta, äh, joka on huonoissa kantimissa tällä hetkellä, niin me katsomme, että investoinnit prosessien parantamiseen äh, taikka jopa uusien äh, materiaalikäyttöjen, eh, käyttökohteiden kehittäminen eh, olisi toivottavaa näin kilpailukyky parantuisi ja eh, kiertotalousponnistukset tällä alalla paranisivat. Pidämme tosiaan tätä muuten ihan hyvänä, paitsi nämä tosiaan rahaston käyttötarkoitukset. Kiitos kollegalle, asiantuntijat ja tutkijat ja rahastonhoitajat varmasti huomiot ottavat huomioon. Mutta sinällään puolatte tätä suuntausta. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei taida olla. Ja jos haluatte tehdä tarkistuksia, niin se täytyy sitten tehdä 30. tammikuuta puolipäivän mennessä. Äänestys toimitetaan tarkistuksista ja mietinnöistä 21. tai 2. helmikuuta täällä valiokunnassamme. 12. maaliskuuta puolesta toimitetaan äänestys täysistunnossa Kai Strasburgissa. Seuraava mietintö, lausunto liittyy EUn ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpanoon ja varsinkin väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen. Aamupäivällä tästä vähän keskusteltiinkin, nimittäin tulevasta MRKsta. No minä tässä ehdotan teille, että kun ei ole ollut joustavuutta ja johdonmukaisuutta oikein nelosotsakkeessa, nykyisessä MRKssa. Ja meillä on aika vähän haluja ollut toimia ihan aitona maailmanlaajuisena toimijana. Ja sitten valittelen sitä, että Euroopan unionin talous- ja rahoitusuudet rahoitusrahastoihin ja Turkin pakolaisavun koordinointivälineeseen heikentävät union toiminnan ymmärrettävyyttä, pitkän aikavälin visioita ja vaikutusta, jota toiminnallamme on. Ja sitten toivotaan, että uudet tavoitteet voitaisiin uusin varoin rahoittaa. Totean myös, että olen vakuuttunut siitä, että vuoden 2020 jälkeen tulevien ulkoisten rahoituksen välineen täytyy olla kunnianhimoisia ja kattavia myös maailmanlaajuisesti vastaten poliittisia päämääriä. Ajatellen niiden kokoa, mutta myös huomioiden joustavuusvälineiden sisällä että niiden välillä ja on oltava yleisesti poliittisesti johdonmukaisia. On mahdollistettava unionin lisääntynyt reagointi muuttuviin olosuhteisiin samalla kun kunnioitetaan tähän mennessä tehtyjä maailmanlaajuisia sitoumuksia. Tuotavat todellista unionin tason lisäarvoa. Unionin rahoitus ei saa olla kokonaan tai osittain päällekkäisten valtioiden rahoituksen kanssa. On varmistettava parempi koordinointi ja tulossuuntautuneisuus myös raportoinnissa ja viestinnässä. On noudatettava niitä periaatteita, joita esittelijä aamupäivällä tähdensi, eli totuudellisuutta ja yhtenäisyyttä talousarviossa. Ettei tule tällaista konstellaatiota, jota ei kukaan enää ymmärrä unionissa. Ehdotan, että ulkoisen rahoituksen välinen rakennetta voitaisiin yksinkertaistaa todellakin, jota voitaisiin lisätä näkyvyyttä ja eri tahot, varsinkin kansalaiset, veronmaksajat ymmärtäisivät paremmin tätä rakennetta ja toimintaa. Lopuksi kehottaisin integroimaan paremmin erityisrahastot itse talousarvioon, jotta lisätään ulkoisen rahoituksen välineiden avoimuutta ja demokraattista valvontaa. Kehotetaan komissiota toimittamaan parlamentille yksityiskohtaisia tietoja kaikista siirroista, niin ymmärrätte, että tässä tarvitaan tätä joustoa, mutta ainakin, että kaikki toimitetaan välittömästi meille parlamentille. Tässä minun ehdotukseni teille. Herra Fernandes on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen aivan samaa mieltä ehdotustenne kanssa mutta nyt puhun tässä varjomme puolesta tästä aiheesta Ivanan puolesta, kun ei voinut täällä paikalla olla. Ja minä huolen sen portugaliksi. Kiitos. Esittelen ensinnäkin selkeästä kannanotosta. Ivana on todellakin meidän varjoesittelijämme, valmistelijamme, hän on samaa mieltä. Tämähän on väli arviointi 2014-2020. Edistystä on kyllä saatu, kuten väliarvioinnistakin voidaan lukea. Edistystä on saatu varsinkin aikaan naapuri kumppanimaiden parissa, vaikka sitä tietenkin on hankalaa mitata, mikä on tehokasta. Valmistelija on tässä esittänyt, että määritellään minkälaisia tavoitteita on saavutettu. Myös kun hanke käynnistetään näin, voidaan ehkä myös hankkeen täytäntöönpanon aikana mitata ja myös sitten hankkeen päätyttyä. Edistys on ollut merkittävää ympäristöasioissa, ilmastonmuutoksen torjunnassa. Toisin sanoen tämä olisi hyvä huomioida. Se on totta kai meille tärkeää unionissa ja koko maapallolle. Meidän varmaanvalmistelijamme on valmistelijan samaa mieltä, että tarvitaan yksinkertaistamista 2020 jälkeen. Siinä tarvitaan yhteisvaikutusta, rahoituksen yhdistämistä, käyttää myös muitakin rahoitusvälineitä. Tarvitaan myös täydentävyyttä kansallisten talousarvioiden kanssa. joustavuuden ansiosta meidän pitäisi pystyä nopeammin reagoimaan ennakoimattomiin tapahtumiin. Kiitos. Kiitos, kiitos, herra Maletic. Ferrarisin muodossa. Onko muuta huomautettavaa? Ei kukaan ole pyytänyt puheenvuoroa, eli olkaa hyvä. Uh, yes, uh, thank you. Niin, kiitos, puheenjohtaja. SED-ryhmän varjoesittelijänä en lähde toistelemaan monia seikkoja, joista olemme jo samaa mieltä, jotka on jo sanottu. Mutta suurissa järjestöissä, joissa on monia budjettikohtia, on paljon päällekkäisyyksien mahdollisuuksia ja näin saatetaan aiheuttaa liikaa turhaa byrokratiaa. Puolivälin arvioissa komissio esittää, että ulkoiset rahoitusvälineet ovat yleensä sopivia, mutta kuitenkin on päällekkäisyyksiä ja synergiaa, eli voitaisiin yhdistellä näitä ja saada lisätehoa ja samalla joustoa, jotta voidaan reagoida tilanteisiin, kun ne syntyvät ja kehittyvät. Karenssiin näiden välineiden välillä voisi auttaa sekä alueellisten että temaattisten ohjelmien osa, esimerkiksi Euroopan kehitysrahastoja ja sitten kehitysvälineen tietyt osiot ovat päällekkäistä työtä. Tämäkin todetaan Euroopan kehitysrahaston puolivälin arviossa. Kuitenkaan kummassakaan kertomuksessa ei kuitenkaan raportoida sitä, miten synergiaetuja voitaisiin käytännössä saada tai miten lisätehoa voitaisiin käytännössä saada ainakaan tällä hetkellä. Toivoisin, että puoliväliä arviointien koko tarkoitus olisi pohtia sitä, miten varat, joista keskustellaan niin tarkkaan täällä, voitaisiin käyttää tehokkaasti. Eli toivon, että synergiaetuihin kiinnitetään paljon huomiota vuoden 2020 jälkeen. Joustoa toki tarvitaan, mutta me haluaisimme, ettei lähdetä siirtämään kehitysvaroja turvallisuuskysymyksiin – 7,5 miljoonaa euroa on otettu kehitysyhteistyövälineestä välineeseen, joka tukee rauhaa ja vakautta. Ja näin on ajateltu turvallisuuden kehittämistä, kapasiteetin lisäämistä tällä saralla. Meidän ryhmämme edelleen vastustaa tätä, kuten viime vuonnakin. Ja tänä päivänä on puhuttu muuttuu ikään kuin EUlla olisi uutta työsarkaa ja silloin tarvitaan uusia resursseja, mutta kehityksessä puhutaan usein kriisien perussyistä, eikä pitäisi uhrata tätä työtä sille, että hoidetaankin turvallisuuskysymyksiä. Pitää puuttua konfliktien syihin ja sitten viivastettaisiin prioriteetteja. Mekin toivoisimme, että välineet voitaisiin rakentaa vuoden 2020 jälkeen niin, että globaalit arvomme saisivat erityistä tukea. Erityisesti voidaan, voitaisiin painottaa naisten ja välistä tasa-arvoa kehitysmaissa, seksuaaliset lisääntymisoikeudet ja nämä ovat keskeisiä kehityskysymyksiä, herra puheenjohtaja nyt Donald Trumpin työ estää sen, että Yhdysvaltain rahoittamat kansalaisjärjestöt voivat auttaa näihin tavoitteisiin pääsyä. Lopulta se, miten mitataan, päästäänkö ohjelman tavoitteisiin vai ei, nähdään siinä, että onko rahat käytetty siihen, mihin oli tarkoitus. Ja komission polivärin kertomuksesta nähdään lukuja, joiden mukaan parantamisen varaa olisi kyllä – paljon ja tämä nähdään siellä raportissa itsessään. Kiitos. Kiitos. Haluatko joku muu puheenvuoro? Ei. No niin, minä olen kirjannut tarkkaan molemmat huomiot. Minä uskon, että tässä on syytä harjoittaa painostusta, jotta voidaan EKR ottaa mukaan unionin talousarvioon, jotta Euroopan politiikka olisi ymmärrettävämpää. Toteaisin vielä, että tarkistukset pitää jättää toinen helmikuuta kello 16 mennessä. Täällä äänestetään 21. toinen helmikuuta ja äänestys toimitetaan AFETissa. Tämähän on lausunto meiltä 8. maaliskuuta. Seuraavaksi lausunto on luonnos liittyen kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen, humanitaarisen avun välineeseen Euroopan kehitysrahaston täyttääntöönpanoon. Tämähän tulee DEVE-valiokunnasta. Kollega Herra Tarant kai puhuu, koska herra Sole on poissa. Onko herra Tarant valmis tekemään selkoa? Olkaa hyvä, herra Tarant. Thank you, Mr. President. Uh... Kiitos puheenjohtajakollegaa Jordi Solen puolesta. Puhuisin hänelle vankilassa, sairastui vaan, pyysi minua välittämään viisi kohtaa, jotka teille luen tässä sujuvasti. Kehitys politiikka on yksi unionin ulkosuhteiden pilareista ja Euroopan unioni pyrkii toimimaan eturintamassa kansainvälisellä areenalla, kun puhutaan otsakkeen neljä joustavuudesta ja rahoituksesta. Viimeaikaiset tapahtuvat ovat osoittaneet rajoituksemme kansainvälisenä toimijana. Humanitaarisen avun väline, Euroopan kehitysrahasto ja kehitysyhteistyön väline ovat äärimmäisen tärkeitä konfliktien ennaltaehkäisylle ja vakaudelle. Ja ne ovat mm, vahvistaneet Euroopan unionin roolia solidaarisuuden. Taran, voisitteko vähän hitaammin? Voitteko hiukkasen hidastaa lausuntaanne, että tulkit voisivat selviytyä tehtävistään? I take a note. Pannaanpa merkille tämä. Ulkoistaminen, mitä tulee siirtolaisvirtojen hallinnointiin ei ole vähentänyt konflikteja Euroopan unionin äh, ulkopuolella ja meidän on käytävä avointa keskustelua ja luotava konkreettinen väline, jolla on kylliksi rahoitusta maahanmuuttokriisin ratkaisemiseksi siis näin. Ja neljänneksi, Pusanin sopimukseen liittyneiden maiden on oltava vastuullisia vahvistaessaan kehitys- ja yhteistyöpolitiikkaansa ja myös uusia yhteistyöaloja etsittäessä unionin ulkoisten toimien on parannettava toimintaansa köyhyyden torjunnassa, ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, perusoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittamisessa, alue- ja paikallistason kehitys, kansalaisten suojeleminen, humanitaarinen apu, samoin kuin kestävän kehityksen tavoitteet ja tämän lisäksi näiden toimien tulisi olla kunnolla valvottuja, jotta jotta voidaan pitää tilanteen kehittymistä silmällä. Tässä kaikki, kiitos. Kiitos, Tarant. Välittäkää herra Solelle pikaisen tervehtymisen terveiset. Et je donne la parole à Madame Souline. Sitten Rova Souline. Hvala za besedo, predsedujoči. Kiitos oikein paljon, mm. puheenjohtaja. Mm. Kiitos myös esittelijälle tai valmistelijaa edustavalle Tarantille. Tämä on oikein hyvä luonnos. Siinä viitataan keskeisiin humanitaarisen avun kysymyksiin ja kehitysyhteistyön kysymyksiin. Meidän pitää pyrkiä poistamaan köyhyyttä ja huolehtimaan siitä, että kyseiset alueet pystyvät kehittymään. Meidän on pystyttävä parantamaan ihmisten elämää näillä alueilla. Tätä kautta voidaan lisätä myös sekä vakautta että turvallisuutta Euroopassa. Haluaisin lisäksi viitata siihen, että oikeusvaltion periaatteiden parempi kunnioittaminen ja hyvä hallinto ovat hyvin tärkeitä tavoitteita. Lisäksi on kuunneltava kansalaisyhteiskuntaa. Toiseksi sanoisin, että julkisen rahoituksen kautta ei voida ihan kaikkia tehdä. Siksi meidän on pyrittävä saamaan enemmän yksityistäkin rahoitusta humanitaariseen apuun. Lisäksi humanitaarisen ja kehitysavun pitäisi yhdistyä paremmin. Koordinointi on ratkaisevaa. Jäsenvaltioiden pitäisi tehdä paljon kapasiteettinsa parantamiseksi. Tämä koskee tietenkin myös hyvää hallintoa. Kiitos. Kiitos. Haluatko joku muu ottaa kantaa rouva Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti, koska sosiaalidemokraattinen ryhmä sataprosenttisesti tukee tätä edustaja Solen lausuntoluonnosta. Se on kuvailut erinomaisella tavalla näitä yhteistyövälineitä ja valmistelee hiukan sitten jo seuraavan rahoituskehykseenkin tulevia näkymiä. Me tarvitsemme todella välineidemme toimintaan johdonmukaisuutta tehokkuuden nimissä ja olemme todella puolustaneet äh, välineiden äh, yhteen toimivuutta, johdonmukaisuutta aiemminkin ja olemme pyrkineet näin tekemään myös muissa mietinnöissä. Toinen seikka, joka liittyy rahoitukseen ja joustavuuteen, koska totta on, että nämä ovat välineet tai oikeastaan rahoitetaan politiikkaa, joka liittyy kriiseihin tai vaikkapa mm, muuttovirtojen muutoksiin. Tarvitaan joustavuutta ja myös lisää rahoitusta, koska nämä rahastothan ovat aina liian vähäisiä rahoitukseltaan. Ja tietenkin sitten kaikkein tärkeintä kaikkien näiden välineiden loppukohde. Kyseessähän on kuitenkin kehitysyhteistyö kestävän kehityksen pohjalta ja missään tapauksessa tätä rahaa ei voi käyttää maahanmuuttopolitiikan ohjailemiseen tai raja, rajojen vahvistamiseen tai mihinkään tällaiseen, joten nämä toimet täytyy hoitaa sitten muiden rahastojen kautta, ei kehitysrahastojen. Kiitos. Si. Kiitos, herra Benita Siluaga. Kiitos oikein paljon. Ihan ihan lyhyesti halusin äh, ilmaista meidänkin tukemme tälle ehdotukselle ja kiittää edustaja Soleeta hyvästä työstä valmistelijana. Mekin äh, olemme yhtä mieltä siitä, että nämä välineet ja rahastot äh, ryhmitellään yhteen. Näin parlamentti voi myös suolehtia valvontatehtävästään ja loogista tietenkin on, että kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin tässä joustavoitetaan ja nostetaan mm, kattoja ja siitä on huolehdittava, että näihin rahastoihin ei kohdisteta tulevaisuudessakaan leikkauksia. Halusin vain lisätä, että mekin olemme yhtä lailla huolissamme, niin kuin olemme aiemmissakin mietinnöissä todenneet, tästä alueellisen yhteistyön tilanteesta siitä, että eh, tämä politiikka yhdistetään rajapolitiikkaan, rajavalvontaan tai sitten maahanmuuttopolitiikkaan. Nämä asiat eh, on hyvin vaarallista yhdistää kehitysyhteistyöhön ja se olisi myös hyvin vahingollista Euroopan eh, imagolle, näin voidaan sanoa. Lopuksi toteaisin vielä, että näiden välineiden on oltava kansainvälisten velvoitteidemme tukena esimerkiksi Pariisin yleissopimuksen, kun luovutaan fossiilisista polttoaineista ja niitä täytyy täytäntöön panna ottaen huomioon aina paikallisväestö ja sen mukanaolo. Kiitos. Kiitos, onko joku muu vielä? Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Solan erinomaisesta työstä ja herra Tantran erinomaisesta alustuksesta. Mutta kuuntelin tässä kollegoja, ne täytyy tunnustaa, että kun puhutaan kehitysyhteistyöpolitiikasta Afrikasta muun muassa, eikö se ole tavallaan yksi viedä pohjaa sitten maahanmuuttovirralta myös? Ei tässä voida selvää eroa tehdä kehitysyhteistyöpolitiikan ja muuttopolitiikan välillä. Afrikan väestö kaksinkertaistuu 25 vuoden kuluessa 1,2 miljardia lisää. Se on valtava haaste. Kun ajatellaan, mitä maahanmuutto mahdollisuuksia siitä seuraa. Ymmärrän varsin hyvin, mitä kollegat täällä ajovat takaa, Rova Garcia Zaval ja Luaga, mutta kun minä joudun vaalipiirissäni niin sitten selittelemään vaihtoehtoja, minusta vaikuttaa siltä, että tässä ollaan ihan nyt vastuullisen politiikan ytimessä, kun tavoitteena kai sentään on se, että pyritään joitakin lähteitä sulkea virroille Afrikan suunnasta. Ja e, totta, niin, että saataisiin kunnon elinajan odotus siellä Afrikassa eikä täällä. No, se on minun ainoa huomioni ilman, että mitään keskustelua tästä rupeaan käynnistämään. No niin, koska puheenvuorot jo kuultiin kollegoilta. Haluaako herra Tarant jotain herra Solen nimissä vielä lausua? Eli tämä riittäköön. Määräaika tarkistuksen jättämiselle on kello 10. 20. helmikuuta, äänestys budjettivaliokunnassa 8. maaliskuuta ja äänestys toimitetaan DEVE-valiokunnassa 20. maaliskuuta ja täysistunnossa huhtikuussa käydään tästä keskustelua ja silloin myös toimitetaan äänestys. Ja nyt puheenvuoron saa rouva Inese Vaidere. Kyseessä on pöytäkirja Euroopan unionin ja tasavallan välis, väli, välillä ja liittyen. Olkaa hyvä kollega. Thank you very much. So... Uh, niin, kiitos oikein paljon. Aluksi vähän taustaa. EUlla on kalastussopimukset sitten Tamreden alueelle Seychelles, Madagaskar, Mosambik ja Mauritius. Ja 80-luvulla lähdettiin liikkeelle ja näitä sopimuksia on uusittu tai uudelleen neuvoteltu aikojen kuluessa – Yhteistyö Mauritiuksen kanssa palaan vuoteen 1989. Sieltä lähdettiin liikkeelle. Ja laajentaminen merkkaa lähes 30 vuotta kauppasopimusta. Sopimus antaa EUn kalastukselle mahdollisuuden kalastaa tonnikalaa Mauritiuksen vesillä ja Mauritius saa maksua siitä, että päästään kalastusvesille ja lisäksi tuetaan kalastusalaa siellä. Ensimmäinen pöytäkirja tämän sopimuksiin umpeutui 21. päivä tammikuuta viime vuonna. 26. huhtikuuta uusi sopimus allekirjoitettiin ja se astuu voimaan, kun sopetustoimet on toteutettu molemmin puolin. Sopimusta ei pitäisi pitää itsestäänselvänä. Meidän on ymmärrettävä, että tämä on molempia sitova sopimus. Kehitystä ajattelussa on jo tapahtunut vuoden 2013 yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen jälkeen. Kahdenväliset sopimukset EUn ja kolmansien valtioiden kesken ovat muuttuneet voimakkaasti. Tulevaisuuden näkymämme ottavat paremmin huomioon kestävän kalastuksen ja vastavuoroisen hyödyn. Tämä sopimuksen jatko tehdään osittain Intian valtameren tonikalatoimikunnan suositusten pohjalta. Esimerkiksi puoli miljoonaa maksua vuodesta 2014-2017 edellisen pöytäkirjan aikana esimerkiksi keskittyi kalastussektorin kehittämiseen. Uusi pöytäkirja 2017-2021 tarjoaa kaiken kaikkiaan 2,3 miljoonaa kokonaismääränä korvausta vuositasolla 220 000 euroa tukee kalastuspolitiikkaa ja 135 000 euroa – käytetään, että voidaan lisätä meripolitiikan ja valtameritalouden kehittämistä. On varmaan painotettava, että ensimmäistä kertaa on kannustimia, joilla kehitetään valtameritaloutta Mauritiuksella. Näin voidaan tukea myös talouskasvua kaiken kaikkiaan. Tämän tuloksena EUn ja Mauritius, Mauritiuksen suhteet vahvistuvat – Suorin hyyty, suurin hyötyjä tähän mennessä Espanja, Ranska ja Portugali. Nämä maat ovat antaneet aluksensa kalastaa tuolla alueella ja meidän on huolehdittava siitä, että emme syö tonnikala niin mielellämme, että tonnikala loppuu tuolta alueelta. Meidän on huolehdittava eduista myös kumppaneillemme ottaen huomioon kestävät kalastukset kestävän kalastuksen periaatteet. Mauritiuksen sopimus on sellaisessa tilanteessa, että nyt odotellaan hyväksyntäprosessia molemmilla puolin, joten toivoisin, että kollegat voivat näyttää vihreää valoa tämän pöytäkirjan hyväksymiselle. Kiitos. Kiitos, hyvä kollega, selkeästä alustuksesta. Onko puheenvuoropyyntöjä? Je n'en vois pas. Ei taida olla. Ai herra Tarant. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja lyhyesti. Aika omituinen asia määrityksessä, kun kuuntelin tässä valmiselijoita 2000. Kun kävin maassa, ministeri esitteli perusteellisesti kalastusta ja hän valitteli lähinnä sitä, että Neuvostoliitto, jonka perua nämä käytännöt olivat, oli romahtanut – ja nyt ainoa toivo oli, että Euroopan unioni sitten tekisi hyviä sopimuksia maan kanssa. Oikeaan suuntaan mennään. No, historiallista taustaa saatiin, kiitos. No muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla. Jos joka tunnista tykkää, se on muuten hyvä kala. No niin, kiitos valmistelijalle. Todettakoon, että tarkistukset on jätettävä puolen päivän mennessä 26. tammikuuta. Mutta tässä on kyse suvereenista jäsenvaltiosta, eli tässä sopimuksen sisältöä ei voida muuttaa. Ainoat kelvolliset tarkistukset liittyvät hylkäämiseen mutta tässä valmistelija juuri kehotti meitä pidättäytymästä esittämästä hylkäämistä. Eli ainoat tarkit, jotka kelpaavat, ovat sellaiset, jotka esittävät sopimuksen hylkäämistä. Äänestys toimitetaan budjettivaliokunnassa 21.2. helmikuuta. Menemme seuraavaksi kohtaan en tiedä vain, herra Valli on paikalla, eli hän esittelee herra Paetin mietintöluonnoksen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Eriksson. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Uh, I was asked by Mr. Paet to... Uh... Kiitoksia. Uh, Paet pyysi minua esittelemään tämän Eriksson tapauksen puolestaan. Euroopan globalisaatiorahastolta on pyydetty Ericssonin irtisanomisten äh, vuoksi 2 äh, miljoonaa 30 400 euroa. Ja on hyvin tärkeää muistuttaa, että tämä on Ruotsin toinen hakemus globalisaatiorahastosta ehdottaa Erikssonin liittyen 2016 maaliskuussa. Ruotsi sai myönteisen vastauksen hakemukseensa. Nämä irtisanomiset liittyvät televiestintäalan erityisesti asialaisten kilpailijoiden nousuun. Näin ollen Ericssonin irtisanomat henkilöt eivät ole löytäneet työtä Heillä ei ole ollut kysyntää Ruotsin työmarkkinoilla ja 30 prosenttia irtisanotuista on 55-64-vuotiaita vuotiaita, ja heidän on vaikea työllistyä enää tele- televiestintäalalla nykytyömarkkinoilla ja siksi on vaarana, että he joutuvat äh, pitkäaikaistyöttömiksi. Tässä hakemuksessa todetaan, että on tärkeää tukea ihmisiä, jotka Erikssonilta ovat jääneet työttömiksi, jotta he voivat löytää uutta työtä. Kiitos. Merci, monsieur Ali. Kiitos, herra Ali. Haluaako joku puhua? Herra Fernandes. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun tässä kollegani Ivan Malecicin nimissä, joka ei nyt voinut olla paikalla että tuettaisiin tätä käyttöönottoa 60,1 prosenttia. Ja sitten 900 ihmistä, jotka työpaikansa menettivät, hyötyisivät tästä. Ja totta kai annetaan tukea ja apua, jotta nämä ihmiset saisivat jonkin muun työpaikan. Kiitos. Onko joku muu vielä halukas puhumaan? Puheenvuoro ei, pyyntöjä ei taida olla. Eli näin ollen voimme päättää tämä. Herra Ali, teillä ei taida ole mitään lisättävää tähän, koska tukea löytyi Fernandesiltakin. Tarkistusten määräaika on kello 18.5. helmikuuta ja täällä äänestetään 21. ja 2. helmikuuta. Ja nyt sitten toinen mietintön luonnos liittyen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoon. Tässä on kyseessä Galicia Aparel, kai Espanjassa. Herra González Ponsin pitäisi puhua, mutta hän edustaa täällä kai kollega Milan Monna. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eh, edustaja Gonzales Ponsin puolesta, niin kuin puheenjohtaja sanoi, tulen esittelemään teille tämän Gonzales Ponsin esittelemän ehdotuksen. Kyse on Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemus kyseessä Galician tekstiili teollisuus. Äh, heinäkuussa 2017 Espanja teki pyynnön auttaakseen 303 työntekijää, jotka heinäkuussa 2016 äh, ja huhtikuussa 2017 menettivät työpaikkaansa. Äh, ja joulukuussa komissio totesi, että globalisaatiorahaston käyttöönoton ehdot täyttyvät tässä tapauksessa. Kyse on 720 000 eurosta eli 60 prosenttia ehdotettujen toimien kokonaissummasta. Ja tämä auttaisi näitä kaikkia työpaikkansa menettäneitä työntekijöitä, jotka voisivat toivottavasti palata työmarkkinoille tai koulutukseen ja kun ajatellaan kansainvälistä yhteyttä asiassa, niin tuonti Euroopan unioniin on lisääntynyt tekstiilialalla. Tämä liittyy muun muassa 2000 4 tehtyyn sopimukseen, hintojen polkemiseen ja siihen, että niin kuin hyvin tiedätte, tekstiiliteollisuus on siirtynyt alpatuotantomaihin Euroopan unionista, Galisiassa. Näin ollen ähm, tekstiilialan työpaikat äh, ovat vähentyneet 26 prosenttia yrityksistä sulki ovensa tai päätti työnsä 2016 2016 Lakorunjassa, Galiciassa, joka on alue, jonka moottorina todella ovat olleet juuri tekstiilialan yritykset. Ja nyt sitten tämän kaltainen työttömyys, joka on ollut 40 prosenttia, lisääntynyt 40 prosentilla, kun nämä irtisanomiset toteutuivat. Ja työntekijät, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, ovat monet heistä jo iäkkäämpiä. Heillä ei ole korkeaa koulutusta ja ala on itse asiassa kuolemankielissä. 83,5 prosenttia näistä henkilöistä ovat naisia ja Espanja on nyt suunnitellut tämän tuen kautta koulut koulutustoimia, aktiivista työnhakua, tämän tukemista ja muita kannustimia näille ihmisille. Ja nämä työt koordinoidaan yhdessä paikallisviranomaisten kanssa ja Kalisian aluehallinto johtaa näitä toimia koordinoiden. Ja niin kuin yleensä haluamme korvata, kor, haluamme korostaa sitä, että nämä toimet eivät luonnollisestikaan korvaa yritysten vastuuta tai poista sitä, kun puhutaan uudelleenjärjestelyistä. Espanja on nyt todella hakenut globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa ja toivon, että valiokunta voi tämän hyväksyä, että nämä irtisanotut työntekijät saisivat tukea mitä pikimmin. Tässäpä kaikki ja nyt ehdotuksenne välitän mielelläni sitten esittelijän Gonzales Ponssille, jos teillä sellaisia on. Kiitos paljon. Kiitos, herra esittelijä, kollega Benito Filuaga. Muchas gracias, señor. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. No ensinnäkin, no totta kai meidän täytyy tukea antaa tästä globaalisaatiorahastosta todellakin. Se koskee suurta joukkoa ihmisiä, varsinkin naisia, tällä alalla. Mielestäni on tärkeää nopeasti huomioida tämä tilanne, mutta kolme huomiota. Ensinnäkin itse globalisaation rahastosta. Me annamme kyllä tukemme sille, että käytännöt toteutetaan tässä tapauksessa, kuten muissakin tapauksissa, mutta toistamme vielä kritiikkimme ryhmässä, että saataisiin uusi rahasto, joka liittyy yritysten katoamiseen, eikä tätä ole huomioitu. Siksi aika tavallista ikävä kyllä on tekstiilialalla, että yritykset, jotka lähtevät Euroopasta muihin maihin, missä tilanteet ovat aika ikäviä, jos ajatellaan suuret katastrofit Bangladesissa pari vuotta sitten. Meillä nyt väärin muistaa. Ja kauppapolitiikkaa Euroopan unionissa. On paljon tässä mukana taustalla. Toiseksi, tämä liittyy siis sitten itse mietintöön. Tässä irtisanomisissa 80 prosenttisesti on kyse naisista. Kyse on siis tekstilialasta, naisvaltaisesta alasta. Ja tässä mietinnössä mainitaan joitakin aloja, joissa koulutus voisi olla apuna. Ja totta kai sosiaalityö esimerkiksi, hoivatyö, varastonhoito, vapaa-aika. Mielestäni ne ovat aloja lähes yksinomaisesti, jotka ovat jo myös naisvaltaisia. Ei tämä kovin fiksua olisi, jos Euroopan parlamentti teemme mietinnön, jossa tavallaan harjoitetaan syrjintää uudelleen myös koulutuksen osalta aloilla, jotka ovat jo naisvaltaisia. Ei näin oikeastaan pitäisi edetä. Ja sitten kolmanneksi ja viimeiseksi mielestäni tämä on hyvä tilaisuus. Nimittäin, että tässä ainakin osa näistä tuista menisi ohjaukseen ja tukeen esimerkiksi oppimisen osalta. Jos ajatellaan sosiaalista taloutta, kolmatta sektoria, niin se on sellaista, joka ei juurikaan työpaikkoja vie, ainakaan Espanjassa. Siis totta kai 12 prosenttia alle sen, mitä muilla aloilla. Ja sitä paitsi sosiaalitalous, kolmas sektori, osuuskunnat ovat myös yksi keino, oikeastaan paras keino saada takaisin nämä yritykset, jotka ovat sulkemassa oviaan. Näin on muillakin aloilla nähty esimerkiksi huonekaluteollisuudessa on yksi tunnettu esimerkki. Yksi tehdas on tässä ollut osuuskuntana Barcelonassa. On muitakin esimerkkejä. Eli osoitettaisiin varoja myös ohjaukseen ja oppimiseen, koulutukseen. Sekin olisi yksi vaihtoehto. Totta kai tämän alan työntekijät tarvitsevat myös voimaannuttamista ja valtaa, että tavallaan ottavat nyt suitset tällä alalla, joka yhä enemmän kärsii. Totta kai tässä vain on ehdotuksia, joita on käyty läpi tämän alueen työntekijöiden liittojen kanssa. Merci, qui d'autre souhaitait? Kuka muu haluaisi reagoida tähän Milan Monin esittelemään mietintöön? Ei kukaan siis. Pitää paikkansa, että globalisaatio rahasto on tärkeä, mutta olisi tietenkin hyvä, että mukaudutaan maapallostumiseen, jotta vältyttäisiin irtisanomisista. Että ei pidä odotella ensin, että tulee irtisanomisia, huomantamaksi vain, että on tietty joukko ihmisiä, jotka menettävät työpaikkansa. En ole ihan varma sitä paitsi, että ne, jotka nyt sitten hyötyvät Euroopan tuista aina tajuavat, että Eurooppa tässä on osallistumassa pätevöttämässä heitä uudelleen. Monet valtiot käyttävät näitä varoja ikään kuin sekoittaakseen muihin järjestelmiin kansallisella tasolla. Ja sitten kansalaiset eivät välttämättä tajua, että tässä Euroopan unionikin on tuen takana. No niin, eiköhän tämä riitä, herra monilla eikä ole muuta lisättävää. Kiitos, välitän Gonzales Ponssille nämä ähm, kollegan äh, terveiset. Tosiaan globaalistumisen vaikutukset talouteemme ovat äh, meidänkin tiedossamme täällä budjettivaliokunnassa. Tosiaan joulukuulta 2004 teksti sopimus on vaikuttanut paitsi Galician koko Euroopan unionin tekstiiliteollisuuteen. Ja näin ollen globaalistumisrahasto on tässä juuri paikallaan, kun on mahdoton ennakoida tällaisia iskuja, joita eri alueilla sitten irtisanomisten muodossa tapahtuu. Ja näin todella tietenkin mukana on myös kansallinen rahoitus Kyllä, aivan varmasti työntekijät ovat tietoisia siitä, että sopeutumissa rahoitusta tulee myös Euroopan unionilta. rahoitusosuushan on 60 prosenttia. Kiitos. Merci. Kiitos. No, totta kai kädessä teollisuudessa puututaan irtisanomisiin, mutta kuvittelisin, että aikaa myöden joudutaan sitten kaupallisellakin alla ehkä joudutaan tarjoamaan tukea. Kun tässä on tapahtunut muutoksia Yhdysvalloissa, siellä on 100 000 työpaikkaa yhtäkkiä hävinnyt jakelualalta. Ja varmasti tämä ilmiö tulee vastaan täällä Euroopassakin. Selvä, kiitos esittelijälle. Tarkistukset pitää jättää kello 18 mennessä 5. helmikuuta, jotta voidaan äänestää täällä 21.2. helmikuuta. Sitten seuraavaksi Brexitin seurauksiin yhteen niistä, nimittäin Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainti, herra Geier. Kiitos paljon puheenjohtaja. Niin, hyvät kollegat. Brexit-yhteyksissä joudun pohtimaan myös mennessä tuossa neljän lääkevirasto toimipaikasta. Lääkevirasto ja tämän keskustelun kohteena oleva Euroopan pankkiviranomaisen toimipaikan sijainti. Tiedätte, että se on yksi kolmesta rahoitusalalla säätelevästä. Kaksi muuta. ESMA toimii Pariisissa ja jopa Frankfurtissa tähän mennessä. Ja Nythän tapahtuu vielä ihmeitä, koska oikeastaan olin olettanut, ettei neuvosto onnistuisi siinä, että EBA, pankkiviranomainen, siirrettäisiin samaan paikkaan, missä toimii jo tällä alalla toimiva virasto, vaan että tämä päätyisi jonkin toisen mielenkiintoisen pääkaupunkiin. Toi oli hienoa nähdä, että olin väärässä. Euroopan pankki virasto siis viranomainen siirtyy Pariisiin. Hyvä niin. Raituksen osalta tämä on nyt ihan hyvin hoidettavissa. Eurooppalaiset veronmaksajat joutuvat maksamaan tästä muutosta. Kauan on keskusteltu siitä, miten Brexitistä aiheutuvat kustannukset hoidetaan. Ja sitten ensin ei haluttu maksaa mitään ja sitten ilmeisesti saadaan riittävästi osallistumista. Ja nyt on ilmeisesti sopimus, joka tyydyttää tätäkin valiokuntaa, mutta tämän muuton kustannukset, ne ovat Eman osalta suuremmat kuin Evan, mutta Euroopan veronmaksajat siis ottavat kontolleen tämän muuton. Kaikki muu on tietenkin itsestään selvää. Ranskalta oletamme lisäapua niin, että Eban työntekijöillä on kunnolliset työolot siellä ja nyt kohta – johon kollega Holmeier palaa vielä vähän toiselta kantilta. Jos nämä kaksi, jotka toimivat vähän samalla alalla, voitaisiin saada ensinnäkin samaan toimipaikkaan, niin saataisiin varmasti synergia, jos olisi mahdollista saada molemmat virastot toimimaan samoissa tiloissa, samassa rakennuksessa, niin voitaisiin säästää – IT-menoissa, turvakustannuksissa ja henkilöstöresurssien hoitaminenkin voitaisiin yhdistää. Eli kaikki sellaiset kysymykset, jotka eivät liity suoraan virastojen työn sisältöön. Painotan tätä kovasti mutta nämä voitaisiin siis yhdistää nämä toimet. Ja tähän viittasinkin omassa tekstissäni, viittasin siihen, että synergiaetuja olisi mahdollista löytää enemmänkin, jos tämä onnistuisi. Kuitenkaan ei niin ole ihan helppoa hoitaa asiaa niin, että molemmat päätyvät samaan rakennukseen samaan aikaan. Esman johtajan kanssa sain keskustella aiheesta eilen, siis tämän viraston, joka on jo Pariisissa. Ja kaikki ei ole siis ihan niin yksinkertoista, jos ajatellaan, että Esma haluaa muuttaa Pariisin sisällä, Eba tulee Lontoosta. Lisäksi, miten tämä sitten hoidetaan käytännössä, se oli ihan yksinkertaista. Kuitenkin, kun me pidämme mielessä veronmaksajien vara, niin me kovasti toivoisimme, että tämä onnistuisi. Tämä ja vain tämä ajatus tulee esiin näissä tarkistuksissa, joita olen kirjoittanut. Nyt on pelkoja myös täällä parlamentissa, että pidemmällä aikavälillä tämä saattaisi johtaa siihen, että sulautetaan nämä kaksi virastoa. Tätä huolta en jaa. Jos näin kävisi, niin taustalta löytyisi pitkä arviointiprosessi. Komission kanssa pitäisi keskustella ja katsoa hyvin tarkkaa keskustelua siitä pitkään ja sitten kai pelattaisiin. Pelättäisiin vielä sitä, että jopa sitä voitaisiin Frankfurtista haalia jotain mukaan, mutta tästä ei keskustella. Tänä päivänä näitä pelkoja voi ihmisillä olla, mutta Ymmärrän toki, että näin voi olla, mutta tästä ei siis hyvät kollegat tänä päivänä ole kyse. Nyt on kyse Evan muuton järjestämisestä, siitä, että katsotaan, saattaisiko olla mahdollista, että nämä toimivat samassa paikassa. Ja ehkä komissiostakin voitaisiin antaa vähän tukea sillä ajatuksella, että johtajat huolehtisivat siitä, että yritettäisiin ainakin mahdollisimman hyvin säästää muuttokustannuksissa ja etsiä todella yhteisiä toimitiloja, siis yhteisistä toimitiloista vain olisi kyse tässä vaiheessa. Sitä halusin painottaa. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitos esittelijä, valmistelija. Ennen kuin avaan keskustelun, Ehkäpä komissio voisi tässä kohdin myös selventää. Herra Sales. Euh, merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja Victor. Olen Sales budjettipääosastolta. Me teemme läheistä yhteistyötä kahden muun pääosaston kanssa, Fisman ja terveyden kanssa, jotta voidaan seurata tätä tilannetta harmonisesti. No mitä valmistelija otti esille, niin olemme kyllä tietoisia ja tuemmekin sitä, että ehkä olisi hyvää mittakaavaitua hakea, mahdollisesti yhteisvaikutustakin. Meidän täytyy tämä saattaa yhteen tietenkin aikataulun kanssa. Ei ole kyse ihan samoista aikatauluista viranomaisen kohdalla joka täytyy ensi vuoden maaliskuussa muuttaa, ja sitten ESMA vähän myöhemmin puolestaan, mutta varmastikin olemme valmiita miettimään tätä ja seuraamaan tilannetta, huomioiden myös ne suotuiset olosuhteet, joita Ranskan viranomaiset ovat tarjoamassa, ja mitä rahoitustukeakin on tullut kiinteistön osalta. Eli me kyllä seuraamme tätä kahden viraston ja kahden valvovan viranomaisen kanssa. Ehkä nyt on vähän liian varhaista tehdä lopullista päätöstä tästä. Keskustelut ovat vasta oikeastaan aloitettu. Yhtäältä mukana ovat Alankomaan ja yhtäältä osalta Ranskan viranomaiset. Kiitos herra Sales näistä täsmennyksistä. Rova Vieux seuraavaksi. Mikro. Mikro, s'il vous plaît. Euh, la première, euh, c'est que... Ensinnäkin minä totta kai huomioin nämä kaikki asiat, jotka liittyvät Ranskaan tuleviin työntekijöihin ja heidän työoloihinsa. Siitä olen samaa mieltä, mutta ehkä muutama täsmennys kuitenkin, kun en oikein ymmärrä täysin tätä huomiota, joka liittyy muuton kustannuksiin viranomaisen kohdalla. Mitä tarvetta siinä on, että Isä-Britannia ehkä kantaisi kuluista osan ainakin. Haluaisin nyt todellakin tietää, mitä keskustella kaiken kaikkiaan tästä on käyty, jotta tämä tuli selväksi. Toiseksi tarkistus 345 liittyen yhteisvaikutukseen, joka äsken tuli esillä ESMAn ja pankkiviranomaisen välillä. Huomaan, että keskustelu on aika teknistä yksinkertaistamisen nimissä. Ehkä vain pelkkää kirjaamista, mutta ehkä tässä mietitään sisältöäkin ja suuntaa muuten. Siksi minä esitäisin kysymyksen, joka minusta vaikuttaa liittyvän tähän suunnanvalintaan. Olemmeko tyytyväisiä sääntelymekanismeihin pankki- ja rahoitusalalla? Eli tavallaan tältä pohjalta, vaikka tämä nyt on teknistä keskustelua, minä haluaisin, että valvontavaltaa vahvistettaisiin pankkien ja markkinoiden osalta niin, että mietitään myös budjettisuuntauksia, joita mietittiin aamupäivällä. Kiitos. Tämä toinen kysymys varmasti menee yli ja ohi budjettivaliokunnan toimivallan. Herra Dos Santos. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. te oikeastaan tässä ennakoitte minun ensimmäistä kysymystäni, sillä tämä virastojen muuttoproblematiikka on varmaankin asia, jossa meidän täytyisi myös pohtia sitä, olemmeko Euroopan unionin sääntelyjärjestelmään tällä hetkellä tyytyväisiä. Ja se, mitä puheenjohtaja sanoi, sitä, että tämä kyllä ylittää toimivaltamme, on ihan totta, niin tämä minullakin nousi mieleen. Näistä muista seikoista haluan vahvistaa vielä luottamukseni edustaja Gajerin. Hän on virastokeskusteluissa osoittanut tuntevansa asiat aivan erinomaisesti ja hänellä on tervettä järkeä ja se on tärkeää tällaisissa monimutkaisissa asioissa, joissa kyse on paitsi poliittisista ulottuvuuksista, teknisistä kysymyksistä. Ja lisäksi tämä kaikki on vielä aika hankalaa, tai sitä on hankalaa muodostaa kokonaiskuva. Omakin kotimaani olisi ollut kiinnostunut yhdestä virastosta, nimittäin lääkevirastosta, ja mm, olimme valmistelleet hyvän tarjouksen. Valitettavasti sitä ei hyväksytty, mutta niinhän demokratia toimii. Toivomme, että nämä äh, muutot nyt kuitenkin äh, onnistuvat äh, mahdollisimman halvalla ja tehokkaasti ja menestyksekkäästi. Kun puhutaan säästöistä, niin me kaikki varmasti kannatamme säästöjä, mutta kun tämä on niin kovin abstraktia, eikä käytännössä aina myöskään ihan toteudu tietenkin on otettava huomioon työntekijöiden edut. Mutta minä todella luotan esittelijämme kuin Kallion. Hän varmasti tekee hyvää ehdotuksen. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ehkäpä herra Kai ajanteeksi. Ai, Rova Holmajer. Kiitos äh, puheenjohtaja. Niin, kun me tässä nyt eh, emme nyt todellakaan näistä sisältökysymyksistä ole vastuussa mitenkään, mutta yksi asia tässä Pariisin eh, muuttamisessa on kuitenkin sellainen, ettei saa käydä niin, että eh, jos ollaan samassa rakennuksessa, niin pankki- ja vakuutusala lähtevätkin sitten sotkeutumaan toisiinsa. Ja sanon kohta mm, rakennuksista puhuttaessa, että minulla on yksilöllisesti, onko niitä yksi vai kaksi. Tärkeintä on varmaankin, että rakennukset ovat toimivia ja ettei niiden tarvitse ollenkaan olla niitä kaikkein hienoimpia ja kalliimpia ja parhaalla paikalla, vaan että asiat hoidetaan hiukan edullisemmin. Nyt sitten äh, haluttiin olla Pariisissa. Mielestäni olisi ollut mukavaa, jos oltaisiin menty johonkin uusista jäsenvaltioista, vaikkapa Valtian maihin, kun minusta tuntuu siltä, että ne aina jäävät tyhjin käsin. Mutta en minäkään Ines äh, tätä päätöstä enää pysty kääntämään nykyään. Äh, meillä on kaiken näköisiä Euroopan unionin jäsenvaltioita koko joukko, uusia ja vanhoja. Mutta tästä riippumatta pidän kuitenkin hyvin olennaisena sitä, että kun puhutaan yhteisestä hallinnosta, Brysselissäkin tietyt alat hoidetaan yhdessä, niin ei sen kuitenkaan ole välttämättä tapahduttava yhdessä ja samassa rakennuksessa, mutta kyllä minä näitä kustannuksia hiukan katsoisin suurennuslasilla ja kohta kun tästä asiasta puhutaan, niin siihen palaankin. Neuvosto aina e- esittelee kyllä meille nämä kaikkein kalleimmat toimipaikat ja Pariisi nyt on toin jälkeen se <laughs> kaikkein kallein, mitä löytyy. Ja kun olen viraston edustajien kanssa puhunut, niin minä olin kyllä hiukan yllättynyt siitä, että komissio jätti Eman hiukan yksin, kun se kävi neuvotteluja brittihallituksen kanssa ja eh, selitti, mikä on hyödyllistä ja mikä ei. Ja siksi kirjasin tämän vielä itsekin ylös, että komissiokin on vastuussa virastojen tukemisesta, koska eiväthän ne nyt pysty brittihallituksen kanssa mitä neuvotteluja käymään – vaikka olisi kuinka mukavat keskustelukumppanit siellä. Eli kyllä komissiollakin täytyisi olla roolinsa, kun kyse on ihan näistä neuvotteluista brittihallituksen kanssa. Kyseessä ovat virastot, joilla on oma potentiaalinsa ja omat mahdollisuutensa. Tiedän tämän Sepolista oikein hyvin, kun Sepol siirrettiin pois Iso-Britanniasta, kun britit yhtäkkiä keksivät, etteivät sitä haluakaan, niin brittihallituksen avuliaisuus oli jossain määrin rajallista. Ja taas toisaalta viraston avun tarve oli suhteellisen suurta. Siksi komissiolta pyytäisin, että älkää jättäkö virastoa yksin. Ja me tulemme myös seuraamaan tätä, koska ei voi olla niin, että virastot, jotka ovat äh, lääkevalvonnasta vastuussa, nyt joutuvat sitten yhtäkkiä neuvottelemaan äh, brittihallituksen kanssa. Kyllä tähän tarvitaan komissiota ja sen asiantuntijoita. Merci. Kiitos. Rouva Aidere. Ja, ich habe eine Frage. Niin, se edustaja Kajerille ehkä kysymys kustannuksista. Kun valitaan toimipaikka, niin pitäisi tietenkin käyttää tiettyjä kriteereitä. Kustannukset, olivatkohan ne siellä valinnassa tietty kriteeri, kun kuulin, että Portugaliakin olisi kiinnostanut tämä virasto – ja ehkä muitakin ehdokkaita oli. Olin Monikan kanssa samaa mieltä siitä, että kustannukset ovat tässä tärkeä kysymys. Miksi Pariisi? Eihän siellä ole kovin edullista. No tässä oli useita ehdokkaita ja neuvottelut päättyivät tähän. No en tiedä, oliko se sitten arvan varassa loppujen lopuksi. Monsieur le rapporteur. Herra valmistelija. Ja, ähm, schön dank. Niin, kiitos paljon kysymyksistä ja huomioista. Todellakin edustaja Väideren menettelystä sinänsä voin kovin vähän sanoa, kun tämä kaikki tapahtui neuvostossa. Kun neuvosto päättää virastojen toimipaikoistaan, niin on varmasti kriteerit, objektiiviset kriteerit olemassa – ja sitten on vielä politiikka sen päälle. Ja sitten nämä vähän sekoittuvat. Ennenkin on koettu muutamia yllätyksiä. Kreetalla esimerkiksi EU-virasto. Sinne on hankala toisaalta päästä, eikä siellä ole kansainvälistä koulua. Eli sinne on saada, hankala saada väkeä. Eli se, miten helposti virastoon pääsee, mitä mahdollisuuksia on siellä koulutuksen osalta, kun perheen kanssa lähtee uuden työpaikan perään, niin nämäkin ovat tärkeitä tekijöitä, jotka pitäisi ottaa huomioon. Ja kustannuksiin tässä on yhteys, kun ajatellaan saatavuutta, miten helposti sinne päästään. Kyllä varmasti EU-ssa, jopa Ranskassa löytyisi vähän alhaisempia vuokria kuin Pariisissa, mutta markkinoiden lähellä oleminen, sen miten helposti paikkaan voidaan matkustaa on hyvä. Essenin oman kaupunkini mielelläni haluaisin virasto, mutta sinnekään ei ole niin hyvät liikenneyhteydet, eli pitää vähän katsoa. Sitä pidetäänkö mielessä muutamat objektiiviset kriteerit. No kustannusten osalta voin nyt vain sanoa sen, että toiminnasta syntyvät kustannukset ja se, missä rakennuksessa lopulta virasto toimii, mihin se päätyy. Tämäkin on sellainen kysymys, joka sitoo tätä sijaintipaikkaa. Kun kävin yhdessä ensimmäisessä virastossani Viinissä hyvinkin kuuluisessa osoitteessa, hienossa niin sanokseni, kun saksalaisena turistina tulee, siellä on aina palatsi ja sitten Eurooppa, Eurooppa-lippu siinä liehu, niin Saksan veronmaksaja sanoi, että no tännehän minun rahani kulkivatkin, mutta vastaus oli, että ei, vaan lopulta Itävalta valtiona kantaa suuren osan kustannuksista ja Viinin kaupunki vielä, koska tämä on yksi mahdollisuus saada kansainvälisiä tällaisia virastoja omaan maahan, omaan kaupunkiin. Eli se miten kallista on vuokrata rakennus Pariisissa on yksi kysymys. Ja toinen kysymys, johon Monika jo viittasikin, on se, mitä lopulta joudutaan maksamaan EU-budjetista. Kyse ei ole välttämättä samasta summasta. Mutta kun budjettia katsotaan, on katsottava, ettei ole ihan liikaa kustannuksia. Siitä olen samaa mieltä. Ja sitten kysyttiin muuttokustannuksista eu budjetista vai brittien budjetista. Tähän emme voi enää oikein puuttua, kun ensimmäisen sopimuksen, Brexit-sopimuksen kautta tämä asia on nyt sovittu. Eli periaatteessa on nyt sovittu, mistä britit vielä maksavat ja mistä eivät. Ja sitten sovittiin sitä, että muuttoon liittyvät kustannukset näiden virastojen osalta eivät enää kuulu yhdistyneen kuningaskunnan valtion kontolle. Toinenkin ratkaisu olisi ollut mahdollinen. Kuulemmehan usein jopa brittiääniä, jopa täällä parlamentissa, joiden mukaan puhutaan siitä, miten hirvittävällä tapaa EU on kohdellut brittiä ja brittiläisiä veronmaksajia. Mehän olemme voineet nähdä, mitä tapahtui vakrosopimuksen kanssa toisen viraston osalta ja miten pitkälle ajalle vakrosopimus tehtiin. Ja sitten kun siellä samassa paikassa ei enää lääkevirasto voi toimia, kustannukset päätyvät sitten meidän pöydällemme. Mutta Nämä ovat Ekonissa keskusteltavia asioita, johon palataan sitten kaikki yhdessä täysistunnossa. Kiitos. Kiitos, herra valmistelija. Onko jolla vielä jotain lisättävää komissiolla? Ehkä ei. Kiitos, puheenjohtaja. No ei kyllä muutama kommentti lyhyesti kuitenkin liittyen tarkistuksiin, joita valmistelija on esittänyt yksi, joka ehdottaa, että siirtymiskustannukset otettaisiin eu talousarviosta. Tässä täytyy nyt odottaa vielä selvityksiä, koska siitä käydään keskusteluja edelleen lääkeviraston ja brittiviranomaisten kesken. Ehkä yleisemmissäkin Brexit-neuvottelussa sitä keskustellaan, mutta täytyy muistaa, että komission kanta neuvottelujen alussa Brexitin kohdalla oli nimenomaan se, että kustannukset virastojen muutosta otettaisiin sitten brittien taskusta. Se on kirjattu myös alustavaan sopimukseen 8. joulukuuta Komissio tuolloin totesi, että brittiviranomaiset haluavat helpottaa tätä siirtoa mukaan lukien leikkaamalla kustannuksia. Eli me kyllä pitäisimme kiinni tästä vaihtoehdosta. Tarkistus kaksi. Sen mukaan mentäisi vähän pidemmälle kuin mitä on ajateltu Vitsev-asetuksessa liittyen toimipaikkoihin ja suhteessa kansallisiin viranomaisiin. Siinäkin kyllä ymmärrämme, mihin tällä tähdetään, että saadaan tehokkaita ratkaisuja aikaan. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että asetusteksti ehdotetussa muodossaan riittää. Huomioisi myös ne tavalliset käytännöt, joita on toimipaikkasopimuksissa sopimuksissa. Lopuksi vielä tarkistus 4, 3b johdantosokappaleeseen liittyen. Siinä esitetään, että enemmän kiinnitettäisiin huomiota tehokkuuteen, kun ajatellaan myös keskitettyjen virastojen luonteeseen toimielinten yhteisinä virastoina. Totta kai tässä työryhmässä tätä käsitellään No, totta kai sieltä aikana tulee sitten aikanaan omia suosituksiakin, jotka julkaistaan. En oikein usko, että tarvitaan viittausta enää tuon työryhmän toimintaan tässä johdantokasan kappaleessa. Sitten tarkistus 5, seitsemän kohtaan. Siinäkin esitetään, että vielä vahvistettaisiin tehokkuutta eiköhän se hoidu sitten neuvotteluissa tulevina kuukausina. Ei meistä oikein vaikusta siltä, että vielä kerran pitäisi ottaa esille tämä tavoite, koska se on myös itse sopimuksessa, jossa on aika paljon selvityksiä. Tällaista olisi kuitenkin aika hankalaa toteuttaa ja edes seurata operatiivisestikaan. Eiköhän se riitä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös valmistelijalle. Onko valmistelija vielä jotain sanottavaa? Ei tässä neuvottelukavana liian paljon. No niin, tämä riittäköön. tarkistukset täytyy jättää viimeistään 30. tammikuuta puolelta päivien. Ja nyt Monika Holmajer pääsee ääneen jatkaaksemme keskustelua, jota aina käydään, koska Emma ja Eba ovat tässäkin esillä. Monika, teillä on 13 minuuttia aikaa. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Kiitos paljon puheenjohtaja. Voidaan tosiaan jatkaa siitä, mihin äsken jäätiin. Meillä on tässä kolme ehdotusta ulkosuhdehallinnolta. Ensimmäinen Ja vain, Emma ja Eba. Minä ajattelin, että minä hoidan nämä rakennukset tässä samalla. Sitten sekin olisi ollut pois päiväjärjestyksestä. Selvä. Emma ja Eba. Ranskan hallitus on tehnyt tarjouksen kahdesta rakennuksesta – Pariisin keskustassa, toinen ja toinen La Défenseissa. Aika on mielenkiintoista, että La Défense lasketaan automaattisesti Pariisiin, vaikkei se nyt ihan olekaan, mutta selvä. Panna merkille. Kollega Kajer ehkä tästä teki päätöksen. Vaikka tässä päätöksessä nyt lukeekin ihan toisin. No, EBA heti rakennusta, joka voitaisiin vuokrata 18 vuodeksi, 4 5000 neliömetriä. Tarvitaan myös vastaanotto, tarvitaan kopiointi- ja varastointitiloja ja niin edelleen. Ja nyt on sitten ehdotettu, että EMA, että EBA ja ESMA, mutta myös turvallisuustutkimusviranomainen menisivät saman katon alle. Ja nyt on tarkoitus sitten toteuttaa markkinatutkimus, joka tarkastelee tätä vuokrausta, jonka tulisi heinäkuussa, viime, no ei vaan viimeistään kesäkuussa 2018 tapahtua, eli yhdeksän kuukautta ennen maaliskuun loppua. Onnea vaan matkaan, saapa nähdä, että saadaanko näin lyhyessä ajassa jotain aikaan. Sitten vielä tämä huomio siitä, että kustannustaso tulee olemaan sama kuin tähänkin asti. No tämähän meitä vasta ilahduttaa, koska pidimme jo Lontoon kustannuksia tähtitieteellisen korkeina. Ja sama taso nyt sitten on tarkoitus säilyttää ja Ranskan hallitus antaa puolitoista miljoonaa vuokra ja varustelukustannuksiin. Siis kun kyse on vuokrasta, niin minä oletan, että tämä summa saadaan siis sitten vuosittain ja että Ranskan hallitus kunnioittaa omia sääntöjään. Jännä nähdä, että mitä meille tullaan ehdottamaan. Sitten Emma lääkevirasto. Eman on tarpeen muuttaa siirtymäkaudeksi muualle. Alanko, se on löytynytkin jo tämä osoite Alankomaiden hallitus sai selville, että Euroopan parlamenttiakin on kuultava ja suostui sitten ottamaan kontolleen kustannuksensa tällaisesta siirtymäkauden kohteesta, mm, koska muuten kritiikki olisi voinut olla aika kovaa. Myöhemmin sitten äh, oma rakennus, äh, joka ei vielä ole valmis, tulee käyttöön äh, tiedot. Meille tästä sitten toimitetaan ajallaan. Ja me tiedämme itse asiassa lopullisesta rakennusta enemmän kuin Pariisista. 28, 28 504 kilometriä, <laughs> neliömetriä, tulkikorjaa neliömetriä. Muun muassa kokous, konferenssitilat, 16 kerrosta 188 työpistettä per kerros. Emahan tietää, että vierailijoita on aivan valtava määrä. Vierailijat, jotka käyvät virastossa äh, hakemassa lupia lääkkeilleen. Ja äh, nykyrakennukseen liittyy ongelma ja budjettivaliokunta onnittelen siitä, että kun kirjoitimme aika raivoisan työasiakirjan, jossa kysyttiin, miksi ei ole sopimuksen purkamismahdollisuutta sopimuksen aikana ja meille sitten tuolloin vakuutettiin, että se ei tule olemaan tarpeen. No sepä vasta virhe olikin. Ja nyt sitten 30. kesäkuuta 2039 asti on vuokrasopimus, jossa ei ole purkamislauseketta tähän. Me emme ole syyllisiä, koska neuvosto oli tuolloin tiukkana eikä tehnyt minkään näköisiä äh, myönnytyksiä ja Emma piti johonkin saada asumaan ja mehän tuolloin olimme todella raivoisamme, raivoisia. No, nämä ylimenokauden kustannukset ovat aika merkittäviä ja tosiaan näitä virastoja, toistan, ei saa jättää yksin neuvottelemaan brittihallituksen kanssa. Minä vaadin komissiota yhdessä virastojen kanssa käymään nämä neuvottelut brittihallituksen kanssa. Ja brittihallitusta pitää muistuttaa siitä, että halusivat aikoinaan molemmat virastot, nyt ovat sitten Äh, muuttaneet mieltään ja yleensä kyllä on pakta on se vanda, eli että kyllä heidän äh, täytyy äh, hoitaa oma tonttinsa mm, esimerkiksi uuden vuokralaisen löytämisen suhteen rakennukselle. Ja Enpä tiedä sitten, kuinka monia mahdollisuuksia enää on, kun on niin innokkaasti pyritty pois Euroopan unionista, mutta Canary Wharf on kuulemma aivan valtavan hieno alue, johon on helppo sitten löytää käyttäjiä. Saapa nähdä, saapa nähdä, koska muuten käy niin kuin minä silloin aikoina niin sanoin ja valiokunta sanoi, että kalliiksi tämä tulee. Ja pyydän, että komissio meille toimittaakin tarkat laskelmat kustannuksista ja myös brittihallituksen kannoista, koska Brexit-neuvottelujakin silmällä pitäen tämä ehkä on meille aika tärkeä asia. Olen valmistellut työasiakirjan ja muuten olen äärimmäisen kiitollinen budjettivaliokunnan sihteeristölle siitä, että se on toimittanut minulle aivan erinomaisia tausta-asiakirjoja äh, näitä minun äh, työasiakirjojani varten, äh, kun olen kiinteistöpolitiikasta vastuussa. Lämpimät kiitokset siis Jeremy. Ja tosiaan Evan ja Esman toimivaltaa kysymyksiin ei saa puuttua etua nyt tulee säilyttää entisestään, eikä haluta, että luodaan mitään mammuttivirastoa. Ei, vaan hoidetaan ja pidetään kiinni asiasta niin kuin parlamentti aikoinaan päätti. Olen kirjoittanut tämän myös tänne tekstiin. Jeremy on aika kauhuissaan, mutta minä pidän tekstistäni kiinni. Haluan nimittäin tehdä tämän selväksi, koska Ekonin kollegat viittasivat siihen, että tämä on ää, asia, joka tulee huomioon ottaa. Ehkä tämä on joko poikkeuksellista työasiakirjassa, mutta ainakin tulee asia selväksi meidän puoleltamme. Sitten muistuttaisin vielä siitä, että kritische Analyse <laughs> des vorhergehenden Gebäudes von e- Eman ja Eban rakennusten kriittinen analyysi budjettivaliokuntana teetettiin. Nämä ovat niin kovin kalliita ja Ranskan hallit ehdotus, joka nyt sitten voitti tosiaan kilpailun virastoista, taatkoon sitten sen, että saadaan jotakuinkin järkevät vuokraehdot. Ja muuten komission tulisi sitten valiokunnallemme kustannuksista ja lisäkustannuksista tiedottaa ajoissa. Me haluamme olla ajan tasalla. Ja vielä sitten sekin, että Ranska ja Alankomaat, jotka saivat nämä virastot, tukevat niitä tietyn siirtymäkauden ajan ja myös nämä erityisehdot, joita kilpailun aikana lupasivat toteuttaa, niin niitä pitäisi myös kunnioittaa. Muuten tämä olisi ollut aika epäreilua koskee muuten paitsi Ranskan hallitusta, myös Alankomaiden hallitusta. Sehän tästä näköjään puuttuukin vielä. Tässä on pieni virhe. Että täytyy tukea ja taata mm, järkevät vuokrakustannukset. Tämä koskee paitsi Ranskaa myös Alankomaita. Olisihan se nyt aika yksipuolista, jos vaan tätä vaadittaisiin Ranskan hallitukselta. Meillä on tainnut tulla pikkuvirhe, kun Alankomaat on tästä kohdasta unohtunut. Täydennetään. Sitten vielä viittaus EMAan yhteistyö brittiviranomaisten kanssa. Että kustannukset ja pitää pitää alhaisella tasolla ja tulee löytää seuraaja. Ja tosiaan tukea pitää komission antaa virastoille. Koskee myös EBAa, eikä vain EMAa. Ja että uudet kiinteistöhankkeet tulee esitellä meille ajoissa. Aika jännittävä prosessihan tässä on käynnissä ja keskustelua tullaan käymään. Ja komissio tietää sen ja niin tiedämme mekin. Madame le rapporteur. Kiitos rouva esittelijä. Ja jos sallitte, haluaisin totta kai vielä ylistä teidän suositustenne budjetti erinomaisuutta. Onko jotain sanottavaa? En tiedä, herra Sales, komissiosta, onko teillä jotain huomautettavaa reagointia Holmajarin puheisiin? Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Ennen kaikkea toteakseni, että olen kirjannut ylös Rovo Holmajarin suositukset – kun me nyt olemme va- vastuussa talousarvion valmistelemisesta, niin totta kai haluamme tietää kaikki yksityiskohdat molemmissa operaatioissa näissä siirroissa. Ja, ja me kyllä totta kai teemme työtä asianomaisten valvontaviranomaisten ja viran, virastojen kanssa, jotta saadaan selvyyttä aikanaan kun loppuhanke kiinteistön osalta esitellään. Toivottavasti tulevina viikkoina jo viimeistään maalis-huhtikuussa. No, se, että autettaisiin virastoja keskustelussa kansallisten viranomaisten kanssa, niin no, tämäkin kirjamme ylös kuitenkin muistaen kaikki rajat toimielinten kesken. Virastothan ovat itsenäisiä, riippumattomia. Totta kai olemme heidän rinnallaan tässä prosessissa. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kiitos. Muita huomautuksia ei ole rouva esittelee kaikki on sanottu. Kaikki on sanottu ja sitten voimme, ai anteeksi, herra Tarant. It's very brief. Niin, niin, ihan lyhyt kommentti vain. Kuten tavallista olen pysyvän esittelijän kannoilla kun ajatellaan rakennuspolitiikkaa. Mutta jos esittelijä voisi vielä tarkistaa komission kanssa sen, että jos Moskovassa on rakennus meillä, jonka kyproslainen yritys omistaa, puhuja keskeytetään. Ai, olemme Lontoossa. Jaha, anteeksi. Minä olen vähän aina aikani edellä. Bien, grâce à Monsieur Tarant, nous allons... Kiitos Tarantin. Voimme keskeyttää tämän tasan kello 17.30 ja nyt käynnistää äänestykset. Ja tässä ensin testataan teidän koneitanne. Äänestys alkaa koeäänestyksenä. Ah bon Ça marche pas là Oui, oui. Ah oui. Donc nous avons 30, 30 euh, votants, mais euh, 29 votes ont. 29 saatu. 31 äänestänyttä ja 30 ääntä. Joku pani korttinsa, mutta ei äänestänyt. No. No, Eiköhän voida ajatella, että tämä testi on hoidettu. La, les premiers votes vont... Ensinnäkin rouva Garlia Zavallin mietintö. Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta. Tarkistus yksi puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Amendement 7, 8, 9 7, 8, 9, 10 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11, 12, 13 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan vastaan vastaan ja tyhjää 15 hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneäänestyksenä numero 17. Äänestys päättyy. Hylätty. 13.19. 18. Hylätty. Siis 18 nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää koneäänestyksenä numero 22. Äänestys päättyy. Hylätty 13 18. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan tarkistamme koneäänestyksenä. Numero 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15.17. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 12 hoidettu 26, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä. Käsiä ei noussut ylös 28. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. yksi kansanpuolueellinen liikaa. No mutta äänestyksessä olisi ihan hyvä, että joku luopuisi äänestään. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17.12. Se oli 28. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Kai hyväksytty, mutta tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys on käynnissä 32. Ja äänestys päättyy. Hylätty 16.17. 31 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 33 puolesta vastaan. Tarkistamme kun äänestyksenä 33. Äänestys on käynnissä. ja päättyy. Hyväksytty 18.16. Ekon 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ekon viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää kai hyväksytty, mutta tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 18.16. Se oli 35. Ekon 11 hoidettiin sillä. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 peruttu. Ekon 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 hoitui Ekon yhdeksännellä. Neljätoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 täydentys suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta, kuten myös 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 on hoidettu, raukeas. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 25 on hoidettu Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkista koneäänestyksenä 59. Äänestys on käynnissä. Ja päättyy. Hylätty 10.23. 64 puolesta

puolesta vastaan ja tyhjää. Ei kun sekin raukeaa. Ekon 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 suullisen tarkoituksen keraa numero 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. 69. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18.16. 68 on hoidettu. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 72 puolesta. Ei, anteeksi, se raukeaa. Edellinen hyväksyttiin. Ekon 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 kahdessa osassa. Äänestämme jälkimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää, toinen osa raukeaa. 75 puolesta vastaan tyhjää, kai hyväksytty, mutta tarkistamme. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 21.13. Kädet ylös kunnolla, kiitos. 76 suullisen tarkistuksen kerran numero 5 puolesta vastaan. Tyhjää, kai hyväksytty. 77. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Ei kun se raukeaa. 78 puolesta vastaan tyhjää, hyväksyt 79 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 80 puolesta vastaan tyhjää, kai hylätty. Tarkistamme kone äänestyksenä. Äänestys alkaa 80. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 1816. 81 puolesta vastaan. Ja uudesta puolesta 81 siis vastaan. Ja tyhjää kai hyväksytty, mutta tarkistamme koneäänestyksenä, joka alkaa. ja päättyy. Hyväksytty 18.16. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksen äänestys alkaa kompromissista kolme. Täytyy Äänestys päättyy. Hylätty 16.17. Eli nyt sitten äänestämme numerosta 82 puolesta vastaan tyhjää. Ei kauhean selvä, eli äänestämme koneäänestyksenä 82. Äänestys on käynnissä ja päättyy. Hyväksytty 1816. 87 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 16.17. 83 puolesta vastaan. Moni käsi jäi alas, eli uudestaan. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 30 raukeaa, 89, 90, ne ovat identtiset vastaan. Tarkistamme koneäänestyksenä 89, 90. Sitä tulee. Äänestys on käynnissä ja päättyy hyväksytty 1816. 91 raukeaa. 92 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 93 puolesta vastaan. Tyhjää kai hyväksytty. Ai eikö? Tarkistamme koneäänestyksenä 893. Äänestys päättyy. Hylätty 15.18. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 95. Äänestys on käynnissä. Ja päättyy. Hylätty 19. 97 puolesta vastaan tyhjää. Kaikki kädet eivät nousseet koneäänestyksenä tarkistamme. 97 äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty 19.15. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 suullisen tarkistuksen kerää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 103 ja 4 on hoidettu. 105 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekor 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme, kun äänestyksenä kaikki kädet eivät nousseet. 110. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 19.14. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 114 ja 13 yhdessä puolesta vastaan tyhjä. Kai hyväksytty, mutta tarkistamme koneäänestyksenä. 114 ja 113 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 18.15. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tarkistamme koneäänestyksenä. Kaikki eivät nostaneet kättään. Äänestys alkaa 119 ja päättyy. Hylätty 14.19. 120 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ekon 26 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Regi 9 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Ekon kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

Koko teksti näin tarkistettuna koneäänestyksenä äänestys alkaa. Qui est contre? <laughs> Pardon. <laughs> Pardonnez-moi, la journée a été longue. No, pitkä päivä ollut. Äänestys päättyy. Hyväksytty 33.1. Onnittelut esittelijälle Eider Garvia Savalille. Alors maintenant, nous avons à nous prononcer. Ja nyt otamme kantaa Euroopan ohjausjakso. Ja puheenjohtajahan on tämän valmistelut. Ja siellä on joku tarkistuksia. Numero yksi puolesta vastaan tyhjä hylättyy. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Ai anteeksi, se raukeaa, koska yhdeksän hyväksyttiin. Kymmenen puolesta. Ai sama juttu, anteeksi. toista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta, ei kun se raukeaa, edellinen hyväksyttiin 12, niin ikään 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hyvätty 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27, ai eikö? Tarkistamme. 26. Kärsys alkoi ja päättyy. Hylättyy 15, 19. 27 puolesta vastaan. Kai sama tulos, eli hylätty. Koko teksti näin tarkistettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 25, 6, 3. Onnittelut valmistelijalle. Totta kai Euroopan ohjausjakso on merkittävä hetki ja kiitos, että autoitte tämän taakan kantamisessa. Ja sitten seuraavaksi otamme kantaa kollega Esteban González Ponsin lausuntoon puolustusalan aloite. No niin, tässä sanotaan, että 102, 3, 4, 5 on peruttu, 36 niin ikään ja 61. Eli 12 ensin puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylättyy. Ja nyt äänestet tässä voitetaan aikaakin. 78 puolesta, ai se on rauennut. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pardonnez-moi. Anteeksi. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 ja 95 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 96 puolesta vastaan. Ai se raukeaa. Yhtenä ryhmänä 96 viiva 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 on peruttu. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä numero 104. Äänestys alkaa. Ja päättyy Hylätty 13.20. Se oli 104 se. 105. 107. Puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. Sitten yhtenä 106, 8, 9, 169, 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää Kolmonen hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tarkistamme koska koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 15.16. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 136. Hyväks, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut kauhean selvää. Tarkistamme koneäänestyksenä. 139 äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty 8.21. Kädet kunnolla ylös, kun äänestytään. 140 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 141 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 109 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 7 peruttu. 142 puolesta vastaan, tyhjää,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

Olen pahoillani. 165 puolesta vastaan tyhjää. Kaikkia käsiä ei näkynyt. Tarkistamme. Äänestys alkaa. 165. Äänestys. Ovat kaikki äänestys. Äänestän äänestys päättyy. Lyhätty. 13.19. 167 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 168 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ja sitten 14 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 15, 16, 17, 18 yhtenä ryhmänä, jos sopii puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 13.19. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Anteeksi. Äänestys alkaa. ja päättyy, hylätty. Aika säästyisi, jos kunnolla nostaisitte kätenne kunnolla. Ja jos minä nyt myös olen riittävän tarkkana. Tarkistus 28 on rauennut, 29 on rauennut sekin. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 peruttu. 37 puolesta. Aisi raukeaa. Kyllä, rauennut 38. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut helppoa havaita. Tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty selvästi, eli kädet kunnolla ylös. 40 puolesta. 40 raukeaa. Eipä. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. 46 46 puolesta ei se raukien vaan. 103 kun hylättiin, eli se on rauennut. 47 niin ikään, koska 103 hylättiin. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 on rauennut, 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52. Rauennut 53. Siitä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 on rauennut, 63, ei kun anteeksi, todellakin, eli 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjä ja hyväksytty. Neljä, peruttu. 71 puolesta vastaan, tyhjä hyvä, Ylätty. 72 puolesta, se on rauennut. 73 on niin ikään rauennut. Kompromissi 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt koko lausuntoluonnos tarkistettuna nimenhuuto äänestyksen. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty äänin 23, 10, 1. Onnittelut herra Gonzales Ponssille. Sur La section 3 du... Sitten talousarvion 27. 18 3 ei ole siirtopyyntöjä. Herra Geier, pääluokka 3 2017 vuodelta loppuvuoden siirto. Olkaa hyvä. Kiitos paljon arvon kollegat. Tämä on nyt todella vihoviimeinen siirto, joka on vielä viime vuoden budjetti ja siksi omaa vastuutani esittelijänä. Eikä mitenkään epätavallisen suuri siirto, mutta positiivinen, kun usein olemme väitelleet sitä, että rakenneohjelmat eivät toteudu. Nyt laskuja on tullut paljon Macedon kehittämisrahaston osalta. Tässä komissiolla on siis rahoituksen tarvetta, siksi voimme puoltaa tätä. Lykkäyksiä on Frontexin osalta ja ne liittyvät siihen, että Frontex ei pysty niin nopeasti palkkaamaan ihmisiä kuin olisimme toivoneet, kun ajatellaan unionin päätösten täytäntöönpano. Olen kuullut, että laskentakerroin euron ja slotin kurssi ei ole sellainen, että se houkuttelisi ihmisiä. Nämä ovat kaikki sellaisia siirtoja, jotka eivät aiheuta mitään ongelmia, joten mielelläni suosittelisin valiokunnalle puoltamista. Herra Gurel, haluatteko jotain lyhyesti sanoa? Kommentoida loppuvuoden siirtoa. Aika harvinainen määrä. Give me the floor. Kiitos puheenjohtaja. Tämä vuoden, lopuuden siirto tarjoaa 179 artiklan varanhoitoasetuksen artiklan mukaan komissiolle mahdollisuuden esitellä budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen siirtää maksumäärärahoja kaikista komission talousarvion pääluokkista, jotka liittyvät jaetun hallinnon alaisuuteen, eli ennen kaikkea katkeaa jaetus, jaettuun hallintoon yksisuuntainen siirto. Kaiken kaikkiaan 568 miljoonaa. Korostaisin kolmea merkittävintä lähdettä, jotka olemme löytäneet. Ensinnäkin 150 miljoonaa euroa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien rahasto, koska pyynnöt jäsenvaltioilta olivat maksuille pienemmät kuin mitä odotimme. Toiseksi 86 miljoonaa voitaisiin palauttaa talousarviosta EU-lisää virastolta, koska on ollut viivästystä sen oikeusperustan hyväksynnässä ja näin ollen maksuja toteutettiin äh, ennakoitua vähemmän 2017. Kolmas suuri määrä on 105 miljoonaa euroa, jota ei tarvittu EU-talousarviosta. EU-Afrikka-rahastossa ja syy tälle on se, että aivan odottamatta viime vuoden lopulla, mutta tämä on tietenkin hyvä uutinen, Afrikka-hätärahasto sai suuria maksuja jäsenvaltioilta ja näin ollen ei tarvittu EU-talousarviosiirtoja, koska maksut, nämä odottamattomat maksut jäsenvaltioilta riittivät kattamaan loppuvuoden tarpeet. Tämän lisäksi on monia pienempiä summia, jotka voidaan palauttaa 58 eri budjettikohtaa. En tietenkään mene niiden yksityiskohtiin. Koko summa siis 568 miljoonaa kehitysohjelmaan, koska jäsenvaltiolta kolmannella vuosi neljänneksellä saadut maksupyynnöt olivat hyvin korkeita, paljon korkeampia kuin komission optimistisimmatkaan arviot. Tämähän on äärimmäisen hyvä uutinen, koska se tarkoittaa sitä, että ohjelma on nyt täydessä matkavauhdissa. Ja todella tämän loppuvuoden siirron vuoksi voidaan maksaa jäsenvaltioille nämä maksut, eikä mitään maksuviivästyksiä näin äh, tarvitse tapahtua. Kiitos. Kiitoksia Orel. Onko huomautettavaa? Kaikki tuli selväksi. Eli äänestämme tästä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24.1 äänin. Sitten 2018 siirtopyynnöt. Herra Ashworth, muut pääluokat kolmosessa, kun ei ollut mitään. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi siirtopyyntöä, kaksi muutosta henkilöstö kaavion Ensimmäinen Euroopan parlamentin, joka haluaisi 32 ryhmän työntekijä siitä passarel-menettelyyn ja siirtyä vakituisiksi virkamiehiksi. Tämä on ilmeisesti väliaikainen järjestely yhdeksän kuukauden kuluttua. Tämä menettely on saatu päätöksen. Tämän budjetti neutraali, se tehdään artiklan 50 mukaan, joten siitä ei tarvitse oikeastaan äänestää, mutta kuitenkin voin puolustaa tätä budjettivaliokunnassa ja pyytää, että se hyväksytään. Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstökaaviossa pyritään muuttamaan suunnitelmaa, jotta muutettaisiin yksi SD8 paikka. Se viisi viraksi. Tässä on kyse sitä, että on ollut vaikeaa täyttää tietty paikka Luxemburissa, vaikea saada oikea ehdokas. SD, SD5 mahdollistaa paikallisen palkkauksen. Käsittääkseni tässä on ollut ongelma, mutta mielestäni tämän hyväksymisessä ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten lopulta kaksi siirtoa tilintarkastustuomioistuimelta jälleen 300 000 euroa miesten ja väliaikaisten virkamiesten kohdasti siirrettäisiin muuhun henkilöstön ja ulkoisiin palveluihin. Budjetti neutraalisti mahdollistaisi sen, että voidaan saada asestettuja turvamiehiä kansalliselta tasolta turvaamaan rakennukset ja sitten korvattaisiin kolme turvallisuushenkilöstön jäsentä yksi on pidemmällä sairauslomalla, kaksi siirretty muihin tehtäviin ja suosittelisin, että hyväksytään tämä, kun turvallisuuskysymykset ovat olleet tärkeitä tuossa kyseisessä rakennuksessa. Kiitos. Kiitoksia. Onko kysyttävää? Herra Depré. Euh, euh, Puhuja ei puhu mikrofonin. Pardon. Uh, en oikein ymmärrä tätä. Tässä on virkoja, joita siirretään pysyvyksi, kun ne sitten voidaan joku nimittää siihenkö. Anteeksi. Niin, anteeksi. Muutaman kuukauden kuluttua. Miksi tästä äänestä. En minä oikein ymmärrä näitä menettelyjä. Esittelijä. Um, no, se on tekninen kysymys, puheenjohtaja. Minullakin oli ongelmia ymmärtää tätä alun perin. Mutta meille vakuutettiin, että tässä tapahtuu muutos sitten yhdeksän kuukauden jälkeen, kun tämä prosessi on käyty loppuun. En tullut hullua urskaammaksi. Mutta kuitenkin halusin tehdä tämän kommentin. Puheenjohtaja, ehkä hallinnon edustaja, jos on paikalla, voisi selvittää meille tätä. Todellakin niin, että heidän voi tuoda niitä virkamieheksi täällä avustajina kun omat ja sitten sinä aikana, kun heidät siirretään toiseen postiin muutaman kuukauden puluttua sitten tehdään U-käännös hallintokaaviossa, niin otetaan uudelleen näihin ryhmiin. Bon, alors, euh... Kysytään nyt sitten, että joku hallinnon edustaja parlamentista, ky- kyllä se on eri asia. Minä ymmärsin, että on tiettyjä poliittisen ryhmien virkamiehiä, jotka ovat tässä menettelyssä mukana, eh, joka on aika omituinen selitys toki. Ja sitten siirtyvät niin parlamentin hallintoonko? Minä yritän ymmärtää, mitä tässä tehdään. Mitä tämä tarkoittaa, tämä sotku? Kai, että nimitetään pysyviksi virkamiehiksi. Onko täällä parlamentin hallinnossa joku paikalla? No Mutta mihin tämä oikein tähtää tämä kaikki, että parlamentin kun tulisivat. Tehdä voidaan pysyväiseksi panna. Eli eivät sitä voi tehdä ryhmän tehdä, niin sitten ensin hallintoon ja sitten kun ovat pysyviä, niin sitten ryhmiin. Mitä virkaa tällä nyt oikein on? Mihin sinä tähdetään? Se, että virallistetaan. Mikä on tavoite? Vous allez comprendre l'objectif. Kyllä te kohta ymmärrätte sen. Äh, Puheenjohtajalle rahoitusosastolta. Täällä ei nyt ole henkilöstösolta ketään, mutta ihan niin kuin totesitte, tavoitteena on vain se, että ryhmien virkamiehet tai tilapäiset työntekijät voisivat mennä kilpailuihin tullakseen virkamiehiksi johonkin tiettyyn postiin. Siksi tarvitaan virkoja, virkamiesten virkoja hallinnossa näitä henkilöitä varten ja sitten heidät otetaan takaisin ryhmiin. Jotkut ehkä sitten siirtyvät hallintoon, jos on avoimia virkoja, niin että saa pysyvän viran. Eli täytyy olla virkamies. Eli virkamiehyys tässä ratkaisee, että voi olla pysyvä. Se on osa tätä siirtoa ja sitten kun operaatio on hoidettu, ja on virkakilpailu käyty läpi, niin sitten tehdään U-käännös. Aika teknistä toki, mutta budjettineutraalia kuitenkin. Niin, että ne, jotka ovat kilpailusta pääset läpi, saavat pysyvän viran. No sen verran nyt voin sanoa tässä, tästä erityistilanteesta. Kiitoksia, herra Depré. Euh, no, si je comprends bien. Jos oikein ymmärrän, niin olin oikeassa alussa, että kaikki vain loppukädessä johtaa siihen, että päästään parlamentin hallintoon ryhmistäkö. Niin, että saa viran ilman, että on kuitenkaan parlamentin hallinnossa, saa tittelin, jota halajaa. Ja siksi joudutaan tämä keinotekoinen operaatio hoitamaan. Parlamentin hallinto varmasti voisi ehkä toimittaa vähän laajempaa taustatietoa, kun tällaisia esitellään. Tulee vaikutelma, että se hoidetaan vähän noin oikaisten, mutta herra Döbre, kyllä siinä on oma mekanisminsa. Vielä yksi huomio, sallit huumorin pohjalta. Anteeksi. Puolelta ja ei ole enää tulkkausta, sanoi puheenjohtaja. Onko tällaiset, joista ei saa puhua? Ehkä joskus tulkit voisivat muutaman minun pidempäänkin tekemään töitä. No tämä minä vain halusin tuoda esille. 14.30. täältä jo puoli, kolme, puoli kolmesta asti olleet, että ehkä vähän väsyneitä jo. No niin, olkaa hyvä, herra Dupré. No ei minä vaikenen, herra puheenjohtaja. Kyllä pysyvät perässä vielä. Herra Hussein. No, mais...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 Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, yritän itsekin ymmärtää. Eli kyse on siis määräaikaisista virkamiehistä, jotka vakinaistetaan ja näin ollen rahaa siirretään taskusta toiseen. En minä sitten tiedä, mitä vaikutuksia tällä on pitkällä aikavälillä budjettiin. Tämä on epäselvä juttu ja me tarvitsemme tähän selkeämpää tietoa, eli kannattaa äänestää nyt. Monsieur le Président, euh, je, je puheenjohtaja. En minä tätä halunnut sanoa, vaan halusin ymmärtää, mistä oli kyse. En, en mä tämmöisiin populistisiin puheisiin yhdy. Ja comme Joskus ymmärrystä etsittäessä herra Ashworth oli aika selkeä sanon. Ehkä voisi vielä yhteenvetona esittää ehdotuksen, ettei kenelläkään epäilystäkään äänestettäessä Joskus nämä voidaan hyväksyä äänestämättäkin. Herra Ashworth. Correct. Uh... Aivan totta. Toistan artiklan 50 mukaan. Teknisesti katsottuna siitä ei tarvitse äänestää, mutta minulle vakuutettiin, että tämä oli siksi, että luotaisiin nämä virat ja kysyä on niistä henkilöstöjäsenistä, jotka ovat nyt väliaikaisia siirtyvät ryhmistä passarelin kautta ja sitten heti kun tämä on toteutunut, niin palautetaan tilanne entiselleen. Eli ne, jotka ovat siellä ryhmissä nyt, ovat kai pyytäneet tätä passarel järjestelyä Tämä on ilmeisesti se prosessi, joka on käytävä läpi. Minulle on sanottu, että ei tästä tarvitse äänestää, kun tämä on artiklan 50 mukainen asia, joka on myös budjettineutraali ja siksi suosittelen itse hyväksymistä en proposant de voter pour, vous... Eli esitätte puoltamista, mutta ei kuitenkaan äänestetä, kun se on ilman äänestystä. Hyvä. Näin olen ymmärtänyt. But I just <laughs> you don't have to vote for it in any case. Ei ole siis pakko äänestää. Voisin sanoen, voin tämä siirto... As a committee. Me valiokunnan tänä voimme toki ottaa kantaa. Voisimme voimakkaasti vastustaa, vaikka ei ole pakko äänestää. Suosittelisin kuitenkin, että hyväksymme tämän, niin sanoin alun perin. Selvä, totta kai pöytäkirjoihin, totta kai pannaan se, mitä täällä on lausuttu. No niin, koska näin kaikki on valjennut, budjettivaliokunta hyväksyy siirrot. Kyllä. Monika no niin, Ulmaa, Jero, olkaa hyvä kiinteistöpolitiikkaa. No niin, parhaat kollegat. Meillä on tässä vielä kolme rakennusta käsiteltävänä. Kyse on oikeista kustannuksista, mutta nämä ovat kyllä ihan järkeenkäyviä. Ensinnäkin äh, ulkosuhdehallinnon hallinnon rakennus, Belgian hallitus, äh, tämän KO150 rakennuksen vuokrasopimuksen pidentämisen on hylännyt ja näin ollen nyt täytyy löytää sitten siirtymäkaudeksi, ylimenokaudeksi väliaikainen rakennus, jo voidaan muuttaa, kunnes uusi neorakennus valmistuu. Tämä kaikki tulee hiukan kalliimmaksi kuin aiemmin muun muassa tiettyjen muutostöiden vuoksi, mutta koska nyt kuitenkin äh, otetaan käyttöön jo olemassa oleva rakennus ja 170 euroa on vuosittainen äh, hintaa. Skyveden meussilla se muun muassa on 176 euroa. No sitten on hiukan muutostöitä, jotka maksavat 592 000 euroa, 310 euroa, näin ollen sitten vuosittaiset neljäkustannukset. Kolmeksi vuodeksi on tarkoitus tämä rakennus ottaa käyttöön ja pidemmäksikin aikaa, jos ne rakennus ei valmistu, viisi eh, saattaa 20 henkilöstöjäsentä kaiken kaikkiaan suunnilleen ja näin ollen eh, tosiaan mm, nämä tilat tarvitaan, koska vanha rakennus ei kerta kaikkiaan aina ole käytössä. Toinen rakennus, sitten minäpä jatkan nyt suoraan siihen kyseessä on vuokraaminen. Niin, tilanne on se, että meillä on kolme toimistorakennusta Avenu Kortenberg. Tilanne on se, että sieltä on lähdettävä ja tarvitaan paremmat tilat. Näiden tilojen parantamistyöt ovat välttämättömiä. 6700 neliömetriä on sotilaspäämajalla ja sitten 2600 muilla tahoilla 2000 kriisi hallinnalla, IBISillä jonkin verran ja sitten infrastruktuuri 550 neliömetriä ja niin edelleen. Tulkki putosi kärryiltä. Sitten 715 ja sitten vielä IT 2500. Siis tämä on kokonainen konglomeraatti, joka liittyy turvallisuuteen ja puolustukseen ja niiden täytyy nyt löytää uusi rakennus ja tämä on siinä mielessä ihan hyvä, että me olemme saaneet verotuksellisesti edullisen äh, äh, rakennuksen ehdotuksen. 21 vuotta on tarkoitus äh, vuokra-ajaksi ja 2019han tämä äh, jo käynnistyy, mutta 2020 lopussa vasta päästään muuttamaan 18 708 neliömetriä, kaiken kaikkiaan 50 500, 550 työntekijää vuosivuokra. 4 851 000 ilman tätä vero- tai vuokravähennystä ja ylimenokausi 21 kuukautta. Saadaan sitten vielä yhdeksän kuukauden vuokravapautus, eli maksamme vasta ensimmäinen 1.7.2021 alkaen vuokraa. 276 euroa on vuokravuodessa. Ja minä suosittelisin, että hyväksytään koska IT, viestintäteknologia, kaikki tekee tämän kalliiksi, mutta on kuitenkin välttämätöntä. Uusi rakennus, kunhan se sitten kaiken kaik- saadaan käyttöön, siitä tulee kaiken kaikkiaan halvempi kuin vanha rakennus, vanha rakennus 5 miljoonaa 45, mm, eli vähän kalliimpi kaiken kaikkiaan näiden vuokravapautusten ja muiden kautta päästään ihan hyvään tilanteeseen ja uusi rakennus täyttää kaikki turvallisuuskriteerit ja niin edelleen. Toinen tarjous ei olisi näin tehnyt ja siksipä minä suosittelisin tämän hankkeen hyväksyntää. Otetaanko Moskova vielä tähän samaan pakettiin? Sekin on tässä vielä. Olkaa hyvä, neljä minuuttia vielä aikaa. Mosk- no ihan lyhyesti sitten vielä tuo Moskovan rakennus. Tämä on mielenkiintoinen juttu ja Tarant on siitä erityisen kiinnostunut. Tähän mennessä tilanne on ollut sellainen, että on ollut kai käyttämätön kerros siitä syystä, että henkilöstöä ei tarvittukaan Moskovassa äh, residenssissä tai siis suurlähetystössä niin paljon kuin oli ajateltu ja äh, siitä syystä, että tämä suurlähettilään äh, rakennus tai suurlähettiläs saa kunnon residenssin, äh, niin hän muuttaa täältä ja meidän täytyy tehdä nopea päätös, koska siis suurlähettilään äh, residenssitilanne on ihan kauhea. Hän on hotellissa raukka ja siis ylipäätään tilanne pitää äh, residenssiä hotellissa ei kyllä ole mitenkään eurooppalaisen, eurooppalaisen Moskova suurlähettilään tilanteelle sopivaa uusi residenssirakennus olisi tullut kalliiksi ja näin ollen nyt sitten tuo suurlähetystä ylinkerrossa muutetaankin suurlähettilään residenssiksi, mikä on järkevää itse suurlähettilään kannalta ja myös näiden tilojen käyttöön saamisen kannalta. Sitten mitä tulee on päätetty myös siitä, että irtisanominen etuajassa on mahdollista minä pyydän teidän hyväksyntäänne, koska suurlähettilään tilanne eh, ei tällä hetkellä ole kovinkaan eh, onnellinen. Ja kyllä eh, suurlähettilään täytyy voida toimia tiloissa, joissa häntä ei voi kuunnella ihan ihan koko ajan ja jatkuvasti. Joten näin olen pyytäisin teiltä, että hyväksyttäisiin tämä 2,3 92 on vuokra ja kaiken kaikkiaan 2,884 on tämä summa vuode, vu, koko vuodelle. AFET pyysi meiltä kiireistä käsittelyä ja tukea todella. Asia on kiireinen ja pyydän, että hyväksytte sen. Si infiniment. Donc quatre avis favorables. Kiitoksia neljä puoltavaa suositusta, joista ehkä täytyy äänestää yhdessä. Herra Tarant. Thank you, Mr. President. Thank you, Rapporteur. I just have one question. Kiitos puheenjohtaja. Yksi kysymys vain. En vastusta sinänsä näitä esitettyjä argumentteja, että ulkosuhdehallinnolla pitäisi olla kunnon tilat. Mutta kun katson tätä sopimusta, onko meillä mahdollisuutta pyytää lisätietoja siitä, ketä nämä kyproslaiset johtajat ovat, jotka mainitaan ja jotka omistavat näitä rakennuksia Moskovassa, vai onko aito omistaja olemassa? Ehkä olisi hyvä tietää, kuka se on. Se olisi minun kysymykseni. Also ich würde vorschlagen, dass der Europäische Auswärtige Dienst... Tulkelta viesti, että tul-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 oh, dis donc,